Welcome uh, to our... Tervetuloa tämän päivän kokoukseen. Ennen kuin aloitetaan, täytyy kysyä, että onko mitään vastalauseita esityslistaan. Ei ole. Esityslista on hyväksytty. Meillä on kieliongelma, valitettavasti Tanskan, Kroatin ja Iirin tulkkaus ei ole saatavilla tänään siis Kroatin ja Iirin tulkikorjaa. Kiitos. Tänään huomenna sitten vielä esittelyn nimitykset. Maitte Pagasor tuntua. Hän on nimitetty esittelijäksi seitsemään kokonaisuuteen, jotka liittyvät uusiin psykoaktiivisiin substansseihin. Voin lukea nämä läpi, mutta jos haluatte, mutta tämä on paketti, eli varmaankin ihan ok, jos Tämä vain kirjataan, että kyse on psykoaktiivisista aineista ja sitten esittelijän nimi. Selvä, kaikille sopii. Sitten, no pitää myös ilmoittaa, että huomenna äänestetään kello kymmeneltä aamulla huomenna ja pyydän ottamaan sitten äänestyskortit mukaan, muistakaa ne. Sitten pöytäkirjat on lähetetty 8.3. marraskuuta 17. 19. marraskuuta 17. ja 12. joulukuuta ja 29-30. toukokuuta 17. pöytäkirjat on lähetetty. Onko vastustusta pöytäkirjoihin liittyen, jollei, no ei vaikuttaisi olevan. Sitten sitten pöytäkirjat on hyväksytty, voimme siirtyä nyt itse asiaan. Haluan toivottaa tervetulleeksi julkiseen kuulemiseen, jonka aiheena on EUn kansalaisuus. EUn kansalaisuus hän ei korvaa kansasta tai kuulumista jäsenvaltioon, mutta se tuo lisäarvoa unionin kansalaisen oikeus liikkua ja oleskella vapaasti muissa jäsenvaltioissa, oikeus äänestää ehdolle paikallisissa vaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa. He voivat esittää vetoomuksen parlamentille kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen ja saada kolmannen maan alle suojelua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaissilta. Vuonna 2007 allekirjoitulla Lissabonin sopimuksella Uudenin kansalaisille annettiin jälleen uusi oikeus, oikeus käynnistää kansalaisaloite. Euroopan parlamentti ottaisi 12. joulukuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa, että unionin kansalaisuutta edistävät toimet nivoutuvat perusoikeuksien ja vapauksien toteutumisen käytännössä sekä jokaiselle kansalaiselle kuuluvaan mahdollisuuteen osallistua demokraattiseen toimintaan – unionissa. EU-kansallinen käsitteeseen oli paljon kiistaa sen jälkeen, kun se on perustettu maastasopimuksen jälkeen. Tämän niin kuulemisen tavoitteena on kuunnella asiantuntijoita alalta ja pitää pohtia, että miten tämä liittyy perusvapauksiin ja oikeuksiin, portamossa vähemmistön oikeuksia. Näin ollen saada lisää tietoa tästä aiheesta, miten tämä vaikuttaa kansallisten elämään, mutta lisäksi pohditaan myös muassa turvallisuus kysymyksiä. Haluaisin kiittää puhuja siitä, että ovat tulleet paikalle tänään Euroopan parlamenttiin. He ovat jo täällä puhujakorokkeella. Ensinnäkin haluan antaa puheenvuoron professori Dimitri Kochenoville. Hän on EU-valtionsääntöoikeuden professori oikeustieteellisessä kunnassa Groningen yliopistossa. Kuten sanoin, Tämä tiukka aikaraja on 12-15 minuuttia, joten tähdätkääpä 12 minuuttiin ja katsotaan sitten. Kiitos. Olkaa hyvä, professori. It's a great pleasure to be here. Kiitoksia. On suuri ilo saada olla täällä tänään. Ja minulle annettiin vähän kuin avoin valtakirja tässä järjestäjän toimesta, joten keskityn kahteen asiaan, jotka mielestäni ovat äärimmäisen tärkeitä kansallisuuskysymyksiä tänään. Ne koskevat Brexitia ja käynnissä olevia keskusteluja sen suhteen, mitä pitää tehdä, kun EU-kansalaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päinvastoin menettävät valtavan määrän oikeuksiaan Brexitin jälkeen. Ja sitten puhun vähemmistösuojasta. Itse asiassa EU on ainutlaatuinen järjestö siinä mielessä, että tällaiset enemmistöt ovat olemassa kansallistasolla, mutta nyt tässä Brexitin tapauksessa kansalaisten oikeudet laajasti ottaen kuuluvat vähemmistösuojaan, jos katsotaan siis tätä laajasta näkökulmasta. EU-kansalaisuus on perustavanlaatuisen tärkeä ja se tarjoaa paljon oikeuksia kaikille niille, joilla on 28 jäsenvaltion kansalaisuus. Mutta merkittäviä ongelmiakin on, jotka syntyvät ja silloin kun kansalaisuus perustettiin, niin silloin kukaan ei oikein vakavissaan miettinyt sitä, että mitä tapahtuisi, jos jäsenvaltio lähtee. Jos näin kuitenkin käy, niin silloin kaikki tuon jäsenvaltion kansalaiset, jos seurataan perussopimusten tekstiä, menettävät oikeutensa, jotka tarjotaan ylikansallisella tasolla. Eli he eivät saa liikkua vapaasti, heillä ei ole oikeutta suojautua syrjimiseltä kansalaisuuden perusteella. Perusoikeuskirja Euroopan unionissa heitä suojele, eikä vaikka muut ihmisoikeusvälineet, jotka meidän sopimusjärjestelmästämme löytyvät. Ja itse asiassa heidän tilanteensa on dramaattisesti huonompi sen seurauksena, mitä tapahtuu. Ja tietysti tässä on kyseessä asia, joka huolestuttaa meitä molemmin puolin. Yhdistyneen kuningaskunnan EUn tulevaan rajaan. Kysymys onkin se, että mitä asian suhteen pitäisi tehdä ja ovatko jäljelle jääneet EU-jäsenvaltiot sellaisessa asemassa, että voivat tässä suhteessa jotain tehdä. Hieno on istua tässä Sohopulun vieressä hänen, asit- hänen tutkimuksensa, joka koskee näitä asioita, on nimenomaan juuri julkaistu. Ja haluaisin nyt en käsitellä hänen paperia, mutta pikemminkin niitä ajatuksia, joita Giffer Verhofstadt parlamentissa pyrkii viemään eteenpäin. Minulla on neljä ongelmaa näiden suhteen, ja nämä ajatukset ovat ne, että Euroopan kansalaiset eivät saa menettää asemansa noin vain, ja että meidän tulisi keksiä jonkunnäköinen lisä perustavalaatuinen asema niille EU-kansalaisille, joilla on liitoksia jäsenvaltioon, joka on lähdössä EU-sta. Monimutkainen ajatus neljälläkin eri tasolla, joista ensimmäinen on hyvin yksinkertainen. Demokratia on arvokas asia. Näin meidän tulisi kunnioittaa demokraattisten instituutioiden toimintaa jäsenvaltiotasolla – ja tässä on kyseessä todellakin asia, johon Euroopan unioni on velvoitettu. Meillä on artikla 4.2 Euroopan unionin perustamissopimuksessa, jossa korostetaan jäsenvaltioiden isätunnallisten perinteiden tärkeyttä ja niiden rakenteiden tärkeyttä. Ne rakenteet ovat olemassa, että voidaan varmistaa se, että oikeusvaltioperiaate toteutuu jouhevasti kansallisella tasolla, kuten myöskin demokratia. Demokratia tuottaa aina voittajia silloin, kun meillä on voittajia on myös häviäjiä. Luonnollisestikin tulee aina olemaan pettyneitä osapuolia, kun demokratiat toimivat kautta maailman. Ja tästähän nimenomaan on kysymys tässäkin tapauksessa. Eli kaikki ne EU-kansalaiset, jotka menettävät asemansa eurooppalaisen demokratian toiminnan tuloksena tai yhdistyneen kuningaskunnan demokratian to- toimimisen tuloksena, ovat tässä keskustelun kohteena. Eli kysymys onkin siitä, että pitäisikö EUn yleisesti ottaen toimia tässä suhteessa, jotta puututtaisiin demokraattien toimintaan miltä entisessä jäsenvaltiossa. Aika paljon ongelmia syntyy, jos EU tämän kaltaisen roolin pyrkii. Pelkästään jo ihan juridisestikin katsoen. Tässä raikeasti rikotaan artikla 4.2 Euroopan unionin perustamissopimuksessa. Toinen ongelmataso, joka syntyy Verhofstadtin ajatuksista, on se, että jos ja tämä kohdistuu niihin, jotka menettävät kansalaisuutensa, niin silloin artikla 50 on tärkeässä sanossa. Niin kauan kun uskomme, että näissä sopimuksissa on järkeä ja voimme olettaa jokaisen välineen toimivan kunnolla, ja luovan oikeusvaikutuksia, niin tietenkin se, että lähdetään EU-sta, jos on luotu artikla 50 nojalla, sen tulisi olla mahdollista. EU-kansalaisuus on yksi kaikkein perustavanlaatuisimmista Euroopan unionin jäsenyyden näkökohdista. Jos siis jotenkin tuo jäsenyys poistetaan tuon mahdollisen piiristä, eurooppalaisten toimielinten erityisaloitteiden seurauksena. Tämä luonnollisestikin vahingoittaa artikla 50 lupausta, eli kansallisdemokratiat ovat siellä suuntaamassa kansalaisiaan ja niitä jäsenvaltioita, jotka haluavat lähteä Euroopan unionista. Eli ja kolmas kohta, jonka halusin mainita, on se, että Se, että ryhdytään keskustelemaan uudesta EU-kansalaisten asemasta Brexitin jälkeen, ennakoi näitä neuvotteluita. Jos neuvotteluiden tavoitteena on nimenomaan määritellä se, mitä tapahtuu, niin se, että ryhdytään keksimään lisää asioita, on aina perustavanlaatuisesti ongelmallista ja mahdollisesti myös laitonta tämänhetkisessä näkemyksessä. Ja neljäs kohta Brexitin suhteen on seuraava. Kaikki erityiskohtelu, joka kohdistuu yhdistyneen kansakunnan kansalaisiin Brexitin jälkeen välittää EU-kansalaisille erittäin kielteisen näkemyksen yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ei tietenkään ole taattu, että minkäännäköistä vastavuoroisuutta syntyy, eikä vastavuoroisuus ole mitään, mitä artikla 50 vaatii. Eli voidaan joutua tilanteeseen, jossa yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset EU-ssa saavat nauttia laajemmista oikeuksista kuin päinvastoin, mitä minun mielestäni kyllä ei voida missään tapauksessa hyväksyä kenenkään sellaisen mielestä, joka arvostaa eurooppalaista yhtenäisyyttä. Eli riippumatta siitä, miten houkutteleva ajatus siitä on, että suojella niiden oikeuksia, jotka lähtevät, koska demokraattisesti näin on päätetty, vaikka tuo ajatus olisikin houkutteleva, niin perustavanlaatuisesti se on kyllä ongelmallinen ja pyrkiä näin korvaamaan jäsenvaltion demokratiaa neuvottelemalla artiklasta 50. Ja tästä pääsekin ajatukseen vähemmistösuojasta. Itse asiassa EUhan ylpeilee sillä, että, että se suojelee useita haavoittuvia ryhmiä e- eri tasoilla. Meillä on artikla 19 erikoisdirektiivit, jossa tarkastellaan kaiken näköisiä vähemmistöjä. Me suojelemme myös etnisiä vähemmistöjä. Meillä on paljon tapauskohtaista lainsäädäntöä vähemmistösuojasta. Eli saattaisi Mielellään sanoa, että tuo tilanne on aika ihanteellinen. Kuitenkin äskettäisen Euroopan yhteisen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella nähdään erittäin huolestuttavia kehityskulkuja. Itse asiassa oikeastaan uskaltaisin sanoa, että EU toimii usein sokean nationalismin välineenä jäsenvaltiotasolla. Tämä tapahtuu saman säännöksen puitteissa, jonka olen jo maininnut äh, Brexitin yhteydessä sopivun, perussopimuksen artikla 4.2. Ja useasti meillä on esimerkkejä tästä jäsenvaltiossa. Haluaisin muistuttaa siitä, millä tavalla äh, vähemmistösuoja tällä hetkellä EU:ssa toimii. Kaikkein tunnetuin taso, jossa ei paljon ole kirjallisuutta eikä paljon keskustella, on kansallisuuden perustoiminnalla tapahtuva syrjimiskielto. Jokainen EU-kansalainen, joka menee toisen jäsenvaltion, ikään kuin liittyy toisenlaiseen vähemmistöön, jota on suojattu sataprosenttisesti. Kansallisuuteen pohjautuva syrjintä on ehdottoman kielletty EU-ssa. Sama koskee myös niitä, jotka palaavat omaan jäsenvaltionsa. Ja ne poistetaan myös nimenomaan eh, mahdollisuudesta esittää tällaisia liberaaleja vaatimuksia tässä suhteessa. Eli ei tarvitse tuntea kaikkia EUn kieliä tai kaikkia ruoallaito-perinteitä, tai ei tarvitse hyväksyä kaikkea sitä, mitä kyseisen maan perinteet pitävät arvokkaina, vaan ollaan tervetulleita sellaisenaan jäsenvaltioiden perinteiden mukaisesti tapauksissa, jotka sisältävät mahdollisesti haitallisia vaikutuksia instituutioissa perinteessä sen suhteen, miten vähemmistöihin suhtaudutaan. Ja tässä viitataan erityisesti Nojevich Vedrin tapaukseen tuomioistuimessa, jossa Liettua sai jatkaa oman puolan vähem- puolalaisvähemmistönsä syrjimistä jopa sellaisessa tapauksessa, kun kaikki tuo sisämarkkinaan rajoylittävä logiikka oli olemassa. Eli Euroopan yhteisön tuomioistuin teki erityispoikkeuksen sellaisissa tapauksissa, jossa vähemmistö tulee suojata, vaikka poikettiinkin tuosta sisämarkkinalogiikasta. Tuo perustavanlaatuinen logiikka on yksinkertainen, kun tuo tilanne kuuluu EU-lainsäädännön piiriin, niin meitä suojellaan syrjimiseltä kansallisuuden perusteella. Tämän tapauksen ongelma on se, että jos sattuu kuulemaan, kuulumaan etniseen vähemmistöön ja tilanne kuuluu EU-lainsäädännön piiriin, niin valitettavasti tuomioistuin silloin sanoi, että kansallinen institutionaalinen perinne hyvin usein jää voimaan. Tämän seurauksena on valtionmaissa puolalaiset, venäläis, juutalaisvähemmistöt koska Euroopan yhteisön tuomioistuin ei seuraile komitean päätöksiä tässä tapauksessa, kärsivät perinteikkäästä oikeuksien syrjinnästä. jos mennään näin perustavanlaatuiselle tasolle, niin voitaisiin odottaa paljon enemmänkin Euroopan unionilta tällä alalla. Eli vähemmistösuojatilanne on sellainen, että sisämarkkinat suojaavat enemmistöjen mm, osia, jotka siirtyvät toisiin jäsenvaltioihin, mutta kun kysymys on etnisistä vähemmistöryhmistä, niin hyvin usein heiltä puuttuvat kaikki oikeudet nimenomaan kansallisen institutionaalisen poikkeuksellisuuden myötä. Ja joskus tällainen myönnetään näille perinteikkäille tai perinteisille instituutioille, jotka nimenomaan pyrkivät siis suojaamaan vähemmistöä. Tässä todennäköisesti tuomioistuin on väärällä puolella. Lopuksi haluaisin muistuttaa professori Bolkinin hienosta työstä. Hän puhui instituutioista helvetillisinä sopimuksina. On paljon eri instituutioita kautta maailman. Ja näiden instituutioiden rooli on se, että pyritään löytämään ne instituutiot, jotka itse asiassa saavat aikaan vahinkoa. Jerenevich-tapauksessa tuomioistuin valitettavasti siinä vähemmistösuoja on asiasta luovuttiin. Ja Baltiamaiden tapauksessa näin siis oli, ja näin oikeus nimeen ei ole sellainen oikeus, josta kaikki pääsevät nauttimaan. Professor. Kiitos paljon professori. Seuraava panelisti on professori Dora Kostakopoulo, eikö niin? Hän on EU-oikeuden Euroopan yritymisen julkishallinnon professori Varvikin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Olkaa hyvä, professori. Thank you, Mr. President. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, olen todella iloinen, kun sain tulla tänne puhumaan unionin kansalaisuudesta ja perusoikeuksista. Kiinnittäisiin huomiota perusoikeuksien ja unionin kansalaisuuden väliin. Ja sitten puhuisin vähemmistöistä myös. Parlamentti on hyväksynyt viime joulukuussa tästä päätöslauselman. Muistan myös merkittävän päätöslauselman vuodelta 1995 ennen kun, kuin päästiin Amsterdamin sopimukseen. Ja tuossa julkilausumassa parlamentti kovasti puolsi tätä yhteyden näkemistä perusoikeuksien ja kansalaisuuden, unionin kansalaisuuden välillä. Eli parlamentti on ollut hyvin johdonmukainen ja olen täysin tämän käsityksen takana ja minä haluan korostaa nyt sitä, miksi tällainen yhteys on tärkeä ja minä viittaisin Matthew Arnoldin, joka kirjoitti 1800-luvulla runojaan ja hän sitten määritteli äh, sivilisaation ihmisen osallistumiseksi yhteiskunnan toimintaan ja tässä myös sitten äh, inhimillistetään ja, ja sivistetään ihmisiä yhteistyössä. Eli kyse on inhimillistämisestä ja inhimillisyydestä, jotka ovat sivistyneen politiikan teon merkkipaaluja. Euroopan taloussopimuksessa tuolla 50-luvulla ei itse asiassa mainittu ihmisoikeuksia. Ja sit jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 73 Kööpenhaminan huippukokouksessa ihmisoikeustekstinsä ja silloin oli yhdeksän jäsenvaltiota, jotka määrittelivät ihmisoikeusyhteyden ja yhteisön ja demokraattisen yhteisön luomisen periaatteet. Ja silloin myös sitten puhuttiin monesta, monesta erilaisesta kulttuurista ja rikkaudesta, mutta myös yksilöllisyydestä. Eli tässä on kyse yksilöstä ja sitten yhteiskunnasta, joiden välillä on kytkös eikä niitä käsitellä erikseen. No kohta puoliin sen jälkeen sitten komissio hyväksyi perusoikeuksien suojan mm, julkilausuman. Ja sen jälkeen tuomioistuin ja myös muut unionitoimielimet, kuten parlamentti, ovat reippaasti ja innokkaasti työstäneet ihmisoikeuksien tuomista keskustelun keskiöön unionissa. Tapausoikeudessa tuomioistuin on ottanut yksityisoikeuteen tämän ihmisoikeusasian merkittäväksi ohjenuoraksi ja parlamentti on vaatinut myös perusoikeuksien vahvistamista ja se on päässyt sitten 84 perussopimukseen ja myös sitten tuo 88 perusoikeusasiakirjan tai julkilausuma siitä. Ja tästä sitten, tämä on perustettu sekä perustuslakeen, Maastrichtiin ja Amsterdamiin ja lopulta se on sitten johtanut 2000-luvulla eh, tuohon perusoikeusasiakirjaan 2007 joulukuussa ja se on sitten tullut myös oikeudellisesti sitovaksi. Se sitoo kaikkia toimielimiä sekä jäsenvaltioita, kun ne unionin soveltavat ja sitä, siitä sitten tekevät johdoksia. Ja siinä puhutaan perusarvoista, jotka muodostavat unionin politiikan ja perusoikeudet ovat politiikan perusrakennuskiviä. Ja näin tämä rakennus kulkee käsi kädessä oikeuksien kanssa. Unionin kansalaisuus ja perusoikeudet ovat eurooppalaisen identiteetin ja kuulumisen Eurooppaan perusilmiöitä, niin miten sitten niiden suhde pitäisi nähdä? Muutama minuutin käyttäisin tähän kytköksen käsittelyyn periaatteessa voimme ajatella, että molemmat nämä instituutiot ovat tuolta 90-luvulta sopimuksissa peräisin ja näin ne sitten ovat sopimuksissa jo päällekkäin esitettyjä. Ja me tiedämme, että molemmat toimielimet, molemmat instituutiot, siis perusoikeudet ja kansalaisuus ovat myös ajautuneet vaikeuksiin. Jos ajattelemme vuoden 2008 tuomioistuintapausta, niin siinä sanottiin, että unionikansalaisuuden kehitys Maastrichtista lähtien ja tapausoikeuden kehittyminen on nimenomaan on liittynyt perusoikeuksien esiin nousuun. Ja parlamentti on nimenomaan muistuttanut siitä, että jonkunlaista päällekkäisyyttä tosiaan tarvitaan. On sanottu, että näiden käsitteiden yhteenliittämistä todella tarvitaan ja se on toivottavaa. Ja perusoikeudet täytyy käsitellä yhteistyössä. Parlamentti on tätä käsitystä tukenut. Näin me voisimme sitten saada perusoikeuksille perustuslaillisemman roolin myös. Ja näin ollen jos ajattelemme tuota käsitettä homo economicus, joka voisi päästä sitten homo civitatis käsitteen piiriin sivistyneen ihmisen käsitteeksi. Ja jos ajattelemme sitten syrjimättömyysperiaatetta, niin sitä pitäisi soveltaa johdonmukaisesti ja päättää tällainen epäjohdonmukainen soveltaminen. Jos ajattelemme kansalaisten oikeuksia ja ihmisoikeuksia, jotka ovat universaaleja ihmisarvon tunnustamisessa, minä haluaisin nähdä tarkemman, suuremman yhteyden unionikansalaisuuden ja perusoikeuksien välillä unionikansalaisuus ja, ja perusoikeudet kyllä kontekstuaalisesti liittyvät toinen toisiinsa, mutta myös normatiivisesti ajatellen, koska perusoikeukset ohjaavat kansalaisuuteen ja niitä on sitten loukattu, kun ajatellaan unionin kansa perheiden yhdistämistä esimerkiksi, joka vuoden 2004 38 direktiivin mukaan on tulkittu väärin. Ja sitten jäsenvaltiot ovat syrjineet unionin kansalaisia tekemällä poikkeuksia kansalaisuuden myöntämiseen. Ja perusoikeuksilla tarjotaan myös sitten lisäturvaa unionin kansalaisuuden kansalaisen karkottamiskysymyksissä esimerkiksi. Ja tästä sitten sitten nimenomaan pitäisi ajatella, että molempia käsiteltäisiin yhdessä, koska siitä voitaisiin rikastaa molempia. Ja jos ajattelemme sitten perusoikeusasiakirjan seitsemättä artiklaa perhesuhteita ja sitten tietosuojaa kahdeksas artikla ja sitten miksi nämä eivät vaikuta tuohon kansalaisuuskysymykseen. Ja jos ajattelemme sitten sitten äh, romanikansalaisten osa, osaa Ranskassa ja Italiassa. Nämä kaikki vaikuttavat meidän käsityksiimme ja ikään kuin institutionaali, on institutionalisoitu koko romaniväestön syrjiminen Euroopassa. Ja se vaikuttaa sitten myös muihin vähemmistöihin. Jos ajattelemme tuota unionin vähemmistökertomusta, niin siitä osu, näkyy osuvasti se, että romanivähemmistö on syrjityin Tsekin tasavallassa, Kreikassa, Puolassa ja Unkarissa. Ja se on heidän etnisyytensä perusteella he joutuvat syrjityiksi useaan otteeseen näissä maissa. Ja se sitten on kielletty syrjimättömyyslain säädännössä. Unioni on havainnut myös, että romaaniväestön kotouttaminen ja mukaan saaminen yhteiskuntaan vaatii työllisyys, koulutus, asunto, terveys, työtä ja myös näiden kansalaisten voimannuttamista täysvaltaisiksi jäseniksi. Jos ajattelemme työllisyyttä ja asuntopuolta, niin silloin voidaan heidät saada uhriutumiskehityksestä pois. Ja me tarvitsemme tähän yhteistä, vakaata toimintaa. Jos ajattelemme unionin kansalaisuuden tulevaa kehittymistä, niin osa näistä epätasa-arvokysymyksistä voitaisiin siellä puolella ratkaista kuka tahansa on varmasti samaa mieltä siitä, että kyllä kansalaiset ovat vahvistuneet tämän kansalaisuuden kautta. He ovat saaneet erilaisia vaihtoehtoja mutta ei tällaisia, tällaisia ongelmia syrjimiskysymyksissä ja vähemmistökysymyksissä ole sillä pystytty ratkomaan kokonaan. Ajatellaanpa vaikkapa tällaista sosiaalista kansalaisuutta, jossa viitataan muun muassa sosiaaliturvaan, vähimmäistuloon, ihmisarvoisen elämän elämiseen ja kodittomien tukea, kodittomuuden torjuntaa, työturvallisuutta ja reilua palkkausta ja irtisanomissuojaa esimerkiksi. Nämä kaikki liittyvät unionin sosiaalisiin oikeuksiin. Jos ajatellaan 90-lukua, niin silloin ajattelin, että me voisimme nähdä tämän unionin toiminnasta tehdystä sopimuksesta siinä, että on solidaarisuuden osoitus unionikansalaisten ja myös kolmansien maiden kansalaisten välillä. Ja tämä liittyy jokaisen ihmisen ihmisarvoon ja kaikenlaisen syrjimisen ja marginalisoinnin vastaisuuteen. Monet ovat juuri sitä mieltä, että nämä sosiaalisen kansalaisuuden käsitteet voisivat päästä myös tulevaisuudessa unionin kansalaisuuden käsitteen piiriin jäsenvaltioissa ja unionissa jotta kaikki kansalaiset saataisiin tasa-arvoiseen asia- asemaan. Ja voitaisiin myös sitten parantaa työmarkkinoille pääsyä, voitaisiin sitten vaurautta kasvattaa, kodittomuutta vähentää ja niin poispäin. Näin voitaisiin sitten myös resursseihin tarjota tasa-arvoista pääsyä ja myös demokraattista osallistumisen mahdollisuutta. Myös voitaisiin ajatella tällaista laadunarviointia kaikella politiikan tasolla. Tällaisia mahdollisia kehityskulkuja voitaisiin nähdä unionin kansalaisuuden ja perusoikeuksien välisen kytköksen vahvistamisessa. Eurooppa on luotu Euroopan kansalaisilla ja kansalaisten pohjalta ja se kaikki sitten liittyy myös oikeuksien Eurooppaan. Jos ajattelemme sitten toisaalta erilaisia esteitä, joita on perusoikeuksien ja sitten sitten kansalaisuuden välillä. Että nämä rajathan ovat hämärtymässä ja kansalaiset sitten odottavat voida, voidakseen nauttia näistä eri eduista. Joten miltä tulevaisuus sitten näyttää perusoikeusasiakirjan ja unionikansalaisuuden välisen kytköksen yhteydessä? Meidän pitäisi jatkaa tällä rikastuttavalla yhteisellä reitillä, vahvistaa niiden yhteenliittyvyyttä ja myös sitten eh, kuljettaa niitä rintarinnan eteenpäin, sulauttamatta niitä kuitenkaan täysin toisiinsa. Nämä kaikki liittyvät hyvään hallintoon, jonka pohjalta pitäisi eh, saada aikaan elinarvoista eh, ja ihmisarvoista elämää. Kiitos. Kiitos paljon professori. Seuraava puhuja on herra Balázs Tárnok, Pajmani Petterin katolisesta yliopistosta Budapestista. Herra Tarnok on mukana jopa kansalaisaloitteessa ja hän esittelee aloitteen meille. Olkaa hyvä. Kiitos. On hienoa olla täällä puhumassa libevaliokunnassa. Esityksessä haluaisin keskittyä kolmeen avain asiaan, jos ajatellaan Irlannin kansalaisaloitetta viime vuodelta. Ensinnäkin kansallisten vähemmistöjen suojelu ja kansallisen moninaisuuden puolustaminen ja toisaalta tämä ECI-kansalaisaloitteen uudistaminen sitten lopuksi se, miten tärkeää on, että EU-kansalaisille annetaan tietoa heidän oikeuksistaan, jotka liittyvät EU-kansalaisuuteen. Ensinnäkin kansalliset vähemmistöt ja kielellinen moninaisuus. Viime vuoden mietintö sanoi, että perinteiset vähemmistöt no, no, ovat olemassa vuosisatojen ajan tällaisten vast- valtavirtakulttuurien parissa sen takia. Tässä on määritelty vähemmistöperinteisessä mielessä. Tässä myös korostan sitä, että EUn toimijoiden pitää olla aktiivisempi kun se suojelee vähemmistöjä vähemmistösuojelussa. Ja siinä korostetaan myös, että EU pitää asettaa korkeat normit vähemmistön suojelulla. Mietintö myös mainitsee puitesopimuksen, jolla suojellaan kansallisia vähemmistöjä. Se mainitsee myös eurooppalaisen alue- ja vähemmistökielten peruskirjan. Ja näissä kirjoihin liittyy myös Euroopan neuvoston asiakirjat. Siinä kannustetaan kaikki jäsenvaltioita ratifioimaan nämä asiakirjat ja siinä kannustetaan myös kansanhallituksen löytämään kestäviä ratkaisuja edistää kielistä moninaisuutta. Jos puhutaan kansanvähemmistön suojelusta EU:ssa, niin ensinnäkin pitää korostaa, että EU perustuu siihen, että kunnioitetaan vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Se perustuu siihen, mutta meillä on merkittävä ongelma tässä. Ei ole mitään selvää järjestelmää tai mekanismia, jolla suojellaan vähemmistöjen oikeuksia. Jäsenvaltiot yleensä eivät halua laajentaa EUn valtuuksia tällä alalla. Kuitenkin erityispiirteet kotoperäisiin vähemmistöihin. Niitä pitää suojella, jotta voidaan suojella erilaista kulttuuriperintöä. Erä, jotain ratkaisuja määriteltiin viimeisinä vuosikymmeninä, jotka liittyvät näihin monimutkaisiin ongelmiin. Yksi kaikkein suosituimmista ratkaisusta ja päivitymistä ratkaisusta on siirtää nämä Euroopan neuvoston asiakirjat EU-oikeudeksi. Eli ei tarvitse pyörä keksiä uudestaan, Näissä asiakirjoissa on kyllä hyvin kuvallut säännökset kuitenkin. Ne voidaan jättää huomiota helposti kansainvälisen oikeuden puitteissa senpä vuoksi. Siirtäminen osaksi EU-lainsäädäntöä voisi olla hyvä ratkaisu. Jos nyt ajatellaan viimeaikaisia menestystarinoita Euroopan parlamentissa, niin sehän hyväksyi päätöslauselman 7. helmikuuta tänä vuonna, jossa sanotaan, että EUlla on vastuu suojella vähemmistön oikeuksia. Ja näin ollen pitää myös parantaa jo e lainsäädäntökehystä, jotta voidaan suojella niin henkilöiden oikeuksia, jotka kuuluvat vähemmistöihin. Kyseinen päätöslauselma myös kirjaa, että EUsta puuttuvat tehokkaat välineet, joilla voidaan seurata ja valvoa sitä, miten kunnioitetaan vähemmistön oikeuksia. Tämä on hyvin tärkeää korostaa, sillä seuranta ja valvonta ovat aina tärkeitä. Ja kysen päätöslauselman vetoa sen puolesta, että olisi tehokasta EU-laajuista monitorointia kotoperäisille ja kielisille vähemmistöille. Toinen päätöslauselman pointti on se, että se korostaa vähemmistöä tavalla, jotta voidaan määritellä ne kotoperäiseksi ja kielisiksi vähemmistöiksi. No, tätä ei ole aikaisemmin spesifioitu päätöslauselma tällä tapaa. Toiseksi kansalaisaloitteen uudistamisprosessi. Mietintö koskee kansalaisuusasioita. Siinä vedotaan komissioon. Sitä pyydetään tarkistamaan ehtoja, jotka valittuvat sille, että voidaan ottaa käsittelyyn asiat ja rekisteröintivaatimuksia pitäisi myös rukata ja tarkasteluprosesseja jotka liittyvät eurooppalaisen kansalaisaloitteeseen. Liben mietinnössä myös sanotaan, että on merkittäviä puutteita siitä, miten Euroopan kansalaiset toimii. Tähän pitää puuttua. Kuten me kaikki tiedämme, kansalaisaloitteen tosiaan toiminen, no 12 vuoden jälkeen siinä on ollut paljon väitteitä siitä, että Eurooppalaista kansalaisuutta pitää parantaa. Kolme vuotta asia on nyt tutkittu ja arvioitu, ja sen jälkeen Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön ja päätöslauselman kansalaisaloitteesta vuonna 2015 lokakuussa. Ennen tuota Euroopan komissio julkaisi myös tekstin. Ei seistä kuitenkaan se ei löytänyt suuria hankaluuksia kansalaisaloitteen. Päivä silloin Franz Timmermans ilmoitti, että uudistettaisiin eurooppalaista kansalaisaloitetta viimeinkin. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että tänä keskiviikkona AFKO petti valiokunnissa on järjestetään julkinen kuuleminen. Ja haluamme tarkistaa siis oikeudellista kehystä, kansalaisuuskysymysten esille ottaminen kansalaisuusmietintö korostaa sitä tosiasiaa, että suora, kaikki kansalliset suorana osallistuneet päätöksetään tuo suunnitelma, että järjestettäisiin eu lainen tietous- ja valistuskampanja, joka liittyy EU-kansalaisten oikeuksiin, että voitaisiin laisia suhteessa EU. Se myös tarkoittaa sitä, että edistetään osallistumista eurovaaleihin, joissa äänestysprosentti on ollut kauhistuttavan alkaa. No, itse olen unkkanin kampanjassa siis mukana, kuten olemme nähneet viimeiset kuukaudet. On valtavia ongelmia. Sitä, ja jos ajatellaan demokraattisia välineitä, jotka ovat tuntemattomia kansallisessa, oikeusjärjestelmässä. Ja sinänsä, jos ihmisille ei kerta heidän oikeuksistaan, niin ei se tavoite yleisesti ottaen ja kansallisten ja kielisten vähemmistöjen tilannetta. Ja sen pyritään vahvistamaan kulttuuri- ja kielellistä moninaisuutta EU-ssa. 3. huhtikuuta nyt meillä on noin 650 000 allekirjoitusta koko Euroopassa. Mutta olemme oppilaisen vähemmistön Euroopassa on hankalaa saada liikkeelle nämä yhteisöt ja ihmiset. Allekirjoitusten kerääminen usein tiedä, oikeuksistaan. Tätä pitää parantaa. Lopuksi erittäin tärkeä asia minusta on se, että nomaisia tuloksia. No Euroopan parlamentti nyt helmikuussahan hyväksytön päätöstä se osoittaa sen jo. Sen Moore, hän edustaa Euroopan komissiota. Hän antaa siis komission näihin kansallisuusasioihin osittain ja ottaen huomioon myös nämä viimeaikaiset kehityssuunnat. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much for the invitation to come to speak to you. Um, yes, I've been... Kiitoksia. <clears throat> niin, minua on pyydetty tänne puhumaan komission kansalaisuusraportista, tai siis EUn kansalaisuusraportista, joihin täällä jo yksi puhuista on viitannut. Se julkaistiin noin vuosi sitten 24.1.2017 No mitä, mistä tässä on kyseessä? Kyseessä on tulevaisuuteen katsova asiakirja, joka tarjoaa mahdollisuuden pohtia sitä, mitä EU voi tehdä paremmin, kun se pyrkii parantamaan ja vahvistamaan EU-kansalaisten oikeuksia ja asemaa. Eli kyseessä on käynnissä oleva pohdintaprosessi. Se julkaistiin yhdessä artikla 25 raportin kanssa, joka on teknisempi luonteeltaan, jota sopimus siis vaatii. Eli sopimus vaatii EUta ja komissiota raportoimaan tästä vuosipohjalta ja äh, sitten katsotaan yksityiskohtaisemmin myös erityisesti EU-kansalaisoikeuksien äh, täytäntöönpanoa tietyn ajan aikana. <clears throat> No millä tavalla tämä raportti koostetaan? Professori Kosta Koppulo viittasi äh, politiikan tekoon ja monenvälisen politiikan tekoon. Tämä raportti koostetaan komission yhteydessä – eri yksiköiden välisessä yhteistyössä. Pyrimme olemaan työskentelemättä tavallisessa pääosastojaossa, vaan pyrimme yhdessä eri osastojen kanssa koostamaan tämän raportin. Julkisen kuulemisen jälkeen se koostetaan. Siinä otetaan huomioon eri eurobarometritulokset ja saattanette muistaa, että huhtikuussa 2016, ei vaan maaliskuussa 2016, meillä oli kuuleminen yhdessä täällä parlamentissa – Tämä Peti ja Afko ja jurivaliokunta katsoivat näitä kansalaisuuskysymyksiä. Ja tuosta kuulemisesta saimme paljon tärkeitä panoksia komission vuonna 2017 raportille. Eli tämä on se prosessi, joka on johtanut tähän kertomukseemme. Sitten se julkaistaan, mitä sitten tapahtuu. Sitten seurataan eh, tätä prosessia. Eli komission raportin seurauksena neuvosto sitten hyväksyi omat päätelmänsä, jotka koskevat EU-kansalaisuutta viime vuoden toukokuussa. Lisäksi käytiin keskustelua alueiden komiteassa viime vuoden joulukuun alussa ja parlamentti itse hyväksyi päätöslauselmansa, joka koski EU-kansalaisuusraporttia 12.12. Eli näette, että tässä on kyseessä kokonainen prosessi ja olemme kovin kiitollisia kaikesta siitä palautteesta, jota olemme toimielimiltä saaneet varsinkin parlamentilta tästä raportista. Ja erityisesti olemme saaneet parlamentin raportissa nähdä ne useat eri näkemykset, joita meitä on pyydetty tarkastelemaan EU-kansalaisuuskysymyksen puitteissa. Kun keskitytään itse tähän raporttiin, niin se taas rakentuu neljän pääprioriteetin tai teeman ympärille. Ja otan ne tässä esille, kerron teille lyhyesti siitä, mikä on osa siitä työstä, jota täytäntöönpanemissa tehdään. <clears throat> Ensimmäinen aihepiiri koskee sitä, että meidän täytyy viedä eteenpäin näitä kansalaisuusoikeuksia ja yhteisiä arvoja. Eli sen tutkimuksen puitteissa, jota on tehty, eurobarometri osoittaa, että vaikka kansalaiset ovatkin EU-kansalaisuuden statuksen, statuksesta tietoisia, heidän täytyy tietää enemmän oikeuksistaan. He eivät tunne niitä täysin että vaikka kansalaiset ovatkin EU-kansalaisuuden statuksen, statuksesta tietoisia, heidän täytyy tietää enemmän oikeuksistaan. He eivät tunne niitä täysin tähän osaan komission löydöksiä on se, että suunnittelemme EU-laajuista EU-tiedotuskampanjaa EU-kansalaisuusoikeuksista. Ja oletan, että näette tuon työn hedelmät oikeuksista konsulisuojelun jäsenvaltion lähetystön avustamana, jos he tällaista tarvitsevat. Eli y- oikeus kääntyä minkä hyvänsä jäsenvaltion suurlähetystön puoleen on yksi oikeus jota yhtä hyvin ei tunneta. ja tämän lisäksi meillä on vielä, kun asuu toisessa jäsenvaltiossa. Tämän lisäksi myös tämän saman teeman puitteissa EU-kansalaisoikeuksien edistämisen piirissä, kun pyritään suojaamaan EU-kansalaisoikeuksia, komissio pyrkii myös tuottamaan kertomuksen tänä vuonna kansallisia sovelluksia lainsäädännöstä ja siinä tarjotaan jonkun verran myös opastusta. Toinen teema tässä raportissa on koskenut ajatusta siitä, että viedään eteenpäin kansalaisten osallistumista Euroopan unionin demokraattiseen elämään. <clears throat> Tämä on jälleen päälle unionin demokraattisessa elämässä. Eli yksi osa tästä, kuten jo mainitsin, koski sitä, että tarvitaan lisätietoa. Sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että monetkaan kansalaiset eivät ole tietoisia omista oikeuksistaan äänestää kuntavaaleissa – tai olla ehdokkaana niissä. Parhaita käytänteitä, jotka edesauttavat sitä, että kansalaiset voivat äänestää olla mukana EU-vaaleissa. Ja näin viedään eteenpäin näitä oikeuksia ja varmistetaan se, että ihmiset säilyttävät äänestysoikeutensa, kun siirtyvät toiseen jäsenvaltioon. Konkreettisesti tämän vuoden huhtikuussa aiomme järjestää teknisen tilaisuuden, joka koskee korkeampaa osallistumista vaaleihin. Lisäksi pyrimme ottamaan esille demokraattisen osallistumisen ja parhaiden käytänteiden rohkaisemisen, jotta nuoret voisivat olla mukana, kuten myöskin haavoittuvat ryhmät mukaan lukien vammaiset ja naiset. Tässä Kyse on se, että puretaan byrokratiaa kansalaisten edeltä niin, että kansalaiset voivat paremmin siirtyä jäsenvaltioiden välillä, voivat paremmin hallinnoida niitä hallinnollisia prosesseja, jotka syntyvät, kun muutetaan yhdestä jäsenvaltiosta toiseen perusesimerkkinä komissiolle neuvottelemassa. Mutta ajatuksena siis on se, että kansalaiset voivat näin hoitaa internetissä nämä hallinnolliset prosessinsa. Eli tässä on liitteet ja tietyt menettelyt, jotka täytyy täytäntöpanna ja hoitaa internetissä esimerkiksi autorekisteröiminen toisessa jäsenvaltiossa turvallisuutta ja viedä eteenpäin tasa-arvoa. Tämä on kaksiosainen teema paljon komission työtä ollaan tekemässä suhteessa eri näkökohtiin, jotka liittyvät tähän osaan tuota kertomusta. Pyritään viemään eteenpäin tasa-arvoa ja väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin. Ja sitten pyrittiin viemään eteenpäin työelämä- ja perheyhdistelmän yhdistämistä direktiivin avulla. Julkinen kuuleminen ja eurobarometri ovat osoittaneet, että kansalaiset ovat olleet huolissaan turvallisuudesta. Komissio työstää aloitetta, Julkinen kuuleminen ja eurobarometri ovat osoittaneet, että kansalaiset ovat olleet huolissaan turvallisuudesta. Komissio työstää aloitetta, jossa saadaan aikaiseksi kansalliset eh, henkilökortit ja oleskeluluvat. Tavoitteena on lisätä näiden asian helpottavat asiakirjojen tunnistamista ja hyväksymistä ja helpottavat arkipäivää niillä, jotka tällaisen asiakirjan itselleen saavat käyttöön. Porttia samanmukaisesti kuitenkin siinä otetaan esille meidän pohdintamisen sen suhteen, millä tavalla voidaan vahvistaa EU-kansalaisuutta. Eli kuten totesin, me voidaan uudelleen vahvistaa EU-kansalaisuutta lisää. Ja tässä yhteydessä voin sitten kertoa ryhmälle tästä tämän päivän keskustelusta etukäteen hyvästä panoksesta. Kiitos. Kiitos, kiitos kaikille puhujille. Kiitos myös siitä, että pitäydytte aika rajoissakin. Eli Spinelli, Anna Gomez, Engel, Chucky ja Sophie Intervelt. Ok, selvä. Eli ensimmäisenä Spinelli. Grazie, presidente. Kiitän puheenjohtaja. Kyllä, minulla on nyt useakin, useitakin kysymyksiä. Erityisesti tässä aloittaisin kysymyksellä, jonka eh, kohdin täytyy nyt ajatella sitä, onko kyse perustusla jäävät täysin surkeaan asemaan. Demokratia on luotu nimenomaan suojaamaan oikeusvaltioperiaatteen pohjalta. Ja toiseksi kiinnittäisin huomiota siihen, mitä sanoitte Euroopan unionikansalaisen kansalaisuuden säilyttämisestä, jos ajattelemme sitten eh, Britanniassa eläviä EU-kansalaisia ja sitten Britannian kansalaisia muualla unionissa. Tämä ei liity tuohon artikla 50 suoraan, vaan kyse on kansalaisuuden säilyttämisestä oikeusvarmuuden näkökulmasta katsottuna. Me haluamme oikeusvarmuutta kaikille niille jotka ovat tehneet elämänvalintoja, selkeitä suuria päätöksiä pohjautuen, pohjaten nämä päätöksensä eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja vapaaseen liikkuvuuteen. Ja tällaiset oikeudet annetaan koko elämän ajaksi. Tässä täytyy siis oikeudellisesti muistaa tällaiset muutokset. Enpä usko, että Britannian kansalaiset itse asiassa äänestivät tällaisen oikeuden menettämisen puolesta. Tuskinpa he sitä tarkoittivat kuitenkaan. Eli täytyy sitten tarkastella uudelleen juuri tällaista käsitettä, kun tätä kansalaisuuden käsitettä, kun kyse on pitkään asuneesta henkilöstä. Ja sitten kiinnittäisin huomiota Moorin puheenvuoroon. Ja minä haluaisin tietää, onko nyt kyse jostakin 27 jäsenvaltion sopimasta, jos ajattelen sitten sitä, mitä Kostakopulo sanoi sosiaalisista oikeuksista olisi varmasti nyt syytä kuulla, onko sosiaaliasiakirja mielestänne merkittävä ja miten se sitten soveltuu nykypäivään, koska siellähän nuo äsken mainitsemanne oikeudet ovat kyllä olemassa. Ja sitten minä esittelisin, ta, esittäisin Tarnokille kysymyksen myös siitä, että unionin E, tätä ehdotusta ei ole seurattu juurikaan hyväksymisen jälkeen. Kansalaisaloitetta ei ole seurattu juurikaan, millä tavalla me voisimme nähdä sen oikeana osana eurooppalaista oikeusjärjestelmää, jos ajattelemme vaikkapa erilaisia suuria kauppasopimuksia. Ja sitten jos ajattelemme myös sitten järjestelmää rekisteröitymismahdollisuudesta ja erilaisten aloitteiden osittaisesta kirjaamismenettelystä. Ja komissio. Komissiota odottelemme ehdotusta ja toivomme, että komissio Thank you so much. I was so appreciated you. Kiitos. Kysymys 50. Tämä vain vahvistaa, vahvistaa kansalaisten oikeuksia. Tako Poulou sanoi tuosta käsite, joka on sivilisaatio, joka on yhteiskunnan ilmentymä, niin sitten kultaisten viisumin ohjelmia tai investointiohjelmia, investointiohjelmia, joiden kautta meidän EU-jäsenvaltiomme myyvät EU-rikkaudet. Se on tapa helpottaa itse asiassa rahanpesua ja rikollisuuden tuomista EU-hun. Ja tietysti, tämä teistä, no Eikö tämä vaatisi teistä akateemikkoina ja myös komissio? Eikö tässä pitäisi nyt vaan kysyä sitä, että myydään kansalaisuus, EU-kansalaisuuksia ja tämän taustalla ovat omat jäsenvaltiomme. sitten en ymmärrä, miten komissiosen Timmermans ei nyt tarttunut tähän aiheeseen kuin vasta nyt, joten haluaisin kuulla kantane akateemikkoina näin. Kingel. Kiitos, Anteeksi nyt minun ääneni on tässä nyt vähän hävinnyt, kun olin tuolla matkoilla. Minun ääneni siis on kärsinyt, mutta aivoni tuskin, mutta kuitenkin minä halusin sanoa teille muutaman sanan siitä, että ihme kyllä. Siis tietänette, että tämä kuulemistilaisuus meni minun esittämääni aloitteen piikiin, kun ajattelin, että teistä kaikki ja kaikki, jotka tänne on sitten kutsuttu ja jotka ovat ajatelleet tätä asiaa ja jotka, tänne, jotka ovat asiasta jotakin julkaiseet, miten me voisimme sitten ajatella unionin kansalaisuuden kehitystä Euroopan unionin sopimuksen hyväksymisen jälkeen, enkä ole kuullut siitä sanaakaan riippumatta suhteellisen akateemista pohdiskelua asiasta. Mutta mitä kansalaisuus oikeastaan tarkoittaa tällä vuosi akateemista pohdiskelua asiasta. Mutta mitä kansalaisuus oikeastaan tarkoittaa tällä vuosi tuhannella? Se oli sama kuin viime vuosi tuhannellakin. Eli onko kyse nyt siitä, että ihminen on, jos ei halua olla unionikansalainen enää, jos ajattelee, että ei unioni oikeastaan nyt kelpaa, niin ei kai nyt sitten. Yes, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kolmelle arvaltaiselle akateemikolle pahoitteluskysymykseni kattavat aiheet, jotka mainitsitte alussa, sillä tuli hieman myöhässä, enkä kuullut kaikkea mitä tulee kansalaisuuteen EU-ssa. Ja siteraisin. Vaikuttaa siltä, että tässä on tullut yhä enemmän jotakin, joka on eksklusiivista eikä inklusiivista, eli siinä erotellaan meidät muista ja muut pidetään etäällä. Pari asiaa on mainittu täällä ja minusta on mielenkiintoista ja kiehtovaa kuulla, mitä Frank Engel sanoi kulttaa ja sitten kysymys ja Brexitin jälkeinen aika. Ja no, tänne lähestymistapa molempina sen sillä olen samaa mieltä kultaisista viisumeista pitkälti. Tämä ei liity mitenkään kansallisuuteen, jos ajatellaan sitä tosi hyvä yhteisön jäsen. Se on vain, se että tapa kanavoida rikollista rahaa EU-hun ja että päästään markkinoille selity mitenkään kansalaisuuteen. Ja Frankkihan oikein mainitsi, että joku, jolla on kansalaisuus, hänen pitää identifioitua EU-hun. Mutta sitten on eri mieltä siitä, mitä sanoit Brexitistä, sillä itse asiassa on ihmisiä, jotka menettävät kansalaisuutensa ei siksi, että he valitsivat niin, vaan koska he, heidän muut maamiehet ja naiset äänestivät niin, ja he identifioivat kyllä EU-hun, joten miksi he eivät sitten No, he ovat itse ehdottaneet, että he maksaisivat tietyn summan rahaa, että pitäisi ainakin kansallisuutensa osittain, jos me sallimme kultaiset viisumit. No jotakin pitää nyt tehdä ja keskustella, mikä on kansuuden pohja, mutta haluaisin tietää, ja ehkä tämä mainittiin alustuksessanne, kun että on, Hollannissa on tuomioistuimissa juttu käynnissä, jossa britti, joka asuu Alankomaissa, on pyytänyt tuomioistuin tarkastelemaan, josko Brexit tarkoittaa automaattisesti sitä, että menettää EU-kansalaisuutensa, sillä EU-kansalaisuus johtuu kansal- kansallisvaltion kuulumisesta, mutta tässä on kaksi asiaa ja haluaisin kuulla kantanne tästä sitten. Kolme minuuttia huomautusta ensinnäkin olisin kuulla kolmelta puhujalta kantanne tuosta Bill of Rightsista, sitten Rova Moore komissiosta puhuitte sitä, miten harmonisoitaisiin nämä henkilöllisyystodistukset, jos mä sinun oikein. Joo, salin perusteella turvallisuussyyt, minusta tämä kuuluttaa siltä, että olisin käyttöön turvallisuustoimenpiteet sen kautta, että se takaovi, joka ei liity mitenkään kansalaisuuteen, mutta se liittyy kyllä turvallisuusagendaan ja lopuksi, ja tämä ihan vain, mutta vaan niin tuo Euroopan kansalaisuutta minusta, no siitä puhutaan paljon, mutta minusta tämä on vain lelu, tutti. Se, mitä nyt tarvitaan, on, että EUsta ja se toiminnasta tehtäisiin paljon demokraattisempia sillä. Euroopan kansalaisaloite vaatii miljoonaa allekirjoitusta, mutta sillä on vaikuttavan enemmän painoarvoa kuin esimerkiksi parlamentin päätöslauselmalla. Ja no 107 170 miljoonaa Euroopassa, kun äänesti eurovaaleissa, joten hän tehdään EUsta demokraattisemman, avoimemman, vastuullisemman, niin en usko, että tarvitaan näitä leluja, jotta ihmiset pysyvät hiljaa ja estetään, että, estetään, että heillä olisi sananvaltaa. Kiitos puheenjohtaja. Kielivähemmistön asema. Tässä on hämmentynyt myös sillä kaikki kansalaisemme, no heillä pitäisi olla samat oikeudet, kyllä. Vaikka alun perin kertoisivat omille eh, kansalaisille, mitä kun siellä on kansallisvaltion kansalaisena, sillä siinä on ensimmäinen aukko, ja jos jäsenvaltio myös kansallisen jäsen, jota ei pitäisi pystyä ostamaan, mutta säännöt ovat sellaiset, että se kohtaa ei ollut sopivaa. Kiitos. Tosiaan olen tehnyt työtä kansalaisuusasian eteen ja erilaisten lomakkeen vähemmistöjen saapumista tiettyyn maahan. Ja kun puhumme Euroopan kansalaisuudesta, niin eikö henkilöllä, jolla on eu EU-kanissa, koska eri maissa on hyvin erityyppisiä keinoja hakea kansalaisuutta, mikä siihen vaikuttaa ja taas sitten jonkun toisen unionikansalaisuuden, Mutta täytyy muistaa, että, että kansalaisuuden ja, ja passin ja rohkaista asiaan, tämän asian, tämän kentän, mikä on itse unionikansalaisuus ja mikä puolestaan on jäsenvaltion kansalaisuus. Kiitos sitten Helka Stevens. Thank you, Chair. Colleagues. Kuuroista kansalaisina. Heillä on EU-kansalaisuus eri jäsenvaltioissa, mutta kuurot EU-kansalaiset edelleenkin joutuvat kohtaamaan useita esteitä. Tiedonsaanti ja viestintä, koska eivät kuule. Ja haluaisin puhua siitä, millä tavalla voidaan siis viedä tällaista. Usein unohdetaan. Kun puhutaan monimuotoisuudesta, puhutaan usein puhutusta kielistä, mutta ei viittomakielestä. Ja haluaisin tietää, millä tavalla teidän suunnitelmanne sisältää sen, että viittomakieli ja kuurot sisällytettäisiin tähän käsitteeseen erityisesti, kun puhutaan näistä kielellisistä vähän. Pitäisikö heitä pitää kielellisenä vähäisenä? Minä sanoisin kyllä. Ja itse pidän itseäni osana kielellistä vähemmistöä. Haluaisin kuulla kuitenkin teiltä vahvistuksen, että näin tämä on todella se viitekehys, johon voi kuulua ja komission kohdalla en ole varma, että tota, se saa erittäin laajan tuen parlamentilta. Ja haluaisin mielelläni kuulla komissiolta, mikä teidän suunnitelmanne on seurata tuota päätöslauselmaa. On erittäin tärkeää, että komissio, aivan kuten muutkin eurooppalaiset toimielimet, tekevät oman osansa viittomakielen ja viittomakielen käyttäjien. I have no more Kiitos. Nyt ei ole muita puheenvuoropyyntöjä enää saimme kuulla mielenkiintoisia kommentteja. Ja nyt annetaan puheenvuoro vieraillemme. Aloitetaan professori Kotchenovista. Ja sitten mennään samassa järjestyksessä kuin alussa. Thank you for Kiitos loistavista kysymyksistä. No, tiettyä Tietyt ymmärretään samalla tavalla kuin määritellään kansalaisuus. Mutta no, puhun nyt varmasti kaikkien puolesta, mutta tulee myöhemmin tähän kansalle määritelmään. Ensinnäkin haluaisin käsitellä Brexit-kysymystä on samaa mieltä herra Engelin kanssa täysin. En sitä syystä, että he nyt vain äänestivät erosta vaan siksi, että artikla 50 joka on ristiriidassa. Samassa sopimuksen kanssa sanoa, että sopimukset ovat ikuisia. No selvästikin tämä osoittaa, että ikuisuudella on rajansa. En nyt halua legalistinen, mutta tietysti artikla 50 olettaa, että ero on mahdollinen ja EU-kansalaisuus on yksi sen tärkeimmistä pilareista, kun ajatellaan EUta. Ensimmäinen pilari on siis markkinat, ja toinen EU-kansalaisuus artikla 3 perussopimuksessa. Eli jos on, noudatetaan perussopimuksen teksti on mahdotonta edustaa yrittäjien intressejä, jotka ovat, eli jos on, noudatetaan perussopimuksen teksti on mahdotonta edustaa yrittäjien intressejä jotka ovat ottaa omaa arvostelumme sillä, mitä britit tekevät ja sillä, mitä instituutiot ovat itse olleet luomassa ja miten he johtavat omaa maataan. Että on sellaiset lopputulokset jäsenvaltiossa No emme nyt voi sanoa, että kansa eivät halunneet saavuttaa tuon erottelun kansalaisten ja ei-kansalaisten välillä. Esimerkiksi, no, koko maan alueella EU-ssa, henkilö, joka ei ole EU-kansalainen, joka tulee Luxemburgin kautta tai tulee Itävallan kautta tai Italian köydet, jotka on luotu, se jättää pois kaikki kolmansien kansalaiset, joilla ei ole kansalaisuutta. Ja tämä on minusta yksi suurimmista ongelmista. Tietenkään en ole täällä puhumassa Malta, hallituksen puolesta, en ole maltalainen. Tehtäväni Maltalla on selventää sillä, se osoittaa, mitä lisäarvoa luomamme unioni tuo. Tuo lisäarvo on se, että meidän kansallisuutemme Luxemburgissa pitää soveltaa kaikkia oikeuksia ja kuin muuallakin, vaikka henkilö ei puhuisikaan esimerkiksi siitä, tuo status, sitä ei valita sattumalta, sitä ei valita, koska jollain on tiettyjä arvoja tai toiveita – tuin äh, asia sanoa, mutta sillä ei ole mitään eettistä tai moraalista osatteikkiä ylipäänsä. Kuvitellaanpa, että hän on hyvin amerikkamyöntöinen. Huomenna hän menee Yhdysvaltoihin, ottaa passinsa mukaan näyttää. Jasta, niin se sitten jokaisen jäsenvaltion eri foorumeille tuotaisiin. Ja sitten kansalaisuudesta se sitten edustaja Moore. Thank you very much. Um, the quest, there was a question asked about... Kiitoksia. Täällä esitettiin kysymys komission aloitteesta, joka koski eh, henkilökortteja ja oleskelulupia. Tämä asia löytyy vuoden 2018 komission työohjelmasta ja komissio tällä hetkellä valmistelee eh, vaikutusarviota ja Tuon lainsäädäntöaloitteen hyväksyminen on tarkoitus tapahtua 17.4. tänä vuonna. Periaatteessa tässä on kaksi osaa. Tuo, nuo oleskeluluvat yhtäältä ja sitten ID-kortit toisaalta. Oleskeluluvat vapaaliikkumisen direktiivin nojalla toimivat vain kolmansien maiden henkilöiden perheenjäsenillä, muille EU-kansalaisille, kuten esimerkiksi minulle, joka asun täällä Belgiassa – on olemassa jo standardi sen suhteen, minkälainen oleskelulupa on. Minulla on sellainen, joka muistuttaa ID-korttia. Ja se voi tietysti olla aika hämäävää. Toisissa maissa voi olla kysymys pelkästään ö, paperinpalasesta. Se, mihin komissio nyt tällä pyrkii, on se, että tämä vaikutusanalyysinsä nojalla on se, että onko mitään tapaa katsoa sitä, millä tavalla tietyt standardit voidaan ottaa käyttöön. Tässä ei ole mitään yhteyttä yhdistyneen kuningaskunnan oleskelulupastatuksiin. Tämä on osa aloitetta ja toinen osa aloitetta merkitsee sitä, että katsotaan näitä ID-kortteja ja samalla pidetään mielessä se, että Vapaan liikkuvuuden direktiivi mahdollistaa sen, että voidaan mennä mihin hyvänsä jäsenvaltioon joko passilla tai ID-kortilla varustettuna. Ja näin ei voi tehdä, jos ylittää EUn ulkorajan. Ja tästä syystä johtuen tämän ID-kortin merkitys on niin tärkeä. Se, mihin tässä aloitteessa pyritään, on se, että katsotaan sitä, tarvitaanko standarditurvallisuusominaisuuksia. Joskus se sirut eivät toimi näissä korteissa välttämättä toisessa maassa. Ja Tavoitteena on siis helpottaa liikkuvuutta ja vahvistaa turvallisuutta entisestäkään. Tavoitteena missään tapauksessa olla harmonisoida kansallisia ID-kortteja. Kansalliset ID-kortit jäävät samanlaisiksi. <clears throat> Niitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin Belgiassa. Voin käyttää sitä esimerkiksi kuka apteekissa. Kaikki tällaiset kansalliset ominaisuudet jäävät koskemattomiksi. Ainoa asia, jota tarkastellaan, on tietyt turvallisuusominaisuudet ID-kortissa. Enkä nyt halua missään tapauksessa ryhtyä ennakoimaan sitä, mitä tässä arviossa tapahtuu. Kysymys on pikemminkin siitä, että nyt tarkastellaan tätä tilannetta. Toinen kohta koski kysymystä, joka liittyi siihen, täytyykö harmonisoida kansalaisuuden hankkimista. Yksikään puhuja ei nimittäin ottanut esille sitä, että EU-lainsäädännön nojalla kansalaisuus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan siinä määrin, että jäsenvaltiot, silloin kun ne tällaisen kansalaisuuden myöntävät tai sen ottavat pois, noudattavat EU-lainsäädäntöä. Se on siis ensimmäinen kohta. Ja sitten tässä viitataan se, mitä pitäisi tehdä muuten, mitkä ovat nämä kultaiset viisumit tai kansalaisuusinvestointijärjestelmät tai muut, aivan kuten moni muukin totesi, Komissari Jurova on ilmaissut, että ennen tämän vuoden loppua komissio aikoo julkaista raportin, joka koskee kansallisia järjestelmiä, jotka tarjoavat kansalaisuutta investoijille. Ja komissio tällä hetkellä tekee tutkimusta suhteessa tuohon kertomukseen ja se, mihin me tässä pyrimme, on se, että katsotaan käytäntöjä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja katsotaan kansallista lainsäädäntöä, katsotaan suuntaviivoja, käytäntöjä. Ja tavoitteena on tässä antaa jonkun verran sitten suuntaviivoja ennen vuoden loppua jo. Ja viimeinen kysymys, johon halusin vastata, koski edustaja Stevensin näkemystä viittomakieltä ja millä tavalla komissio tätä aikoo seurailla. Valitan, etten voi antaa minkäännäköistä konkreettista vastausta tähän kysymykseen, mutta kuten jo jäsentelin, niin työryhmässä joka koskee kansalaisuutta, teemme yhteistyötä muiden komission osien kanssa ja olen tietoinen siellä, että siellä työstetään myös sitä, että vihdoin vielä läpi esteettömyyslainsäädäntö pyritään ratifioimaan Marrakeshin sopimus. Eli seurailen tätä kaikkea edistystä, joka on saatu aikaiseksi päätösohjelman puitteissa. Ja voin kyllä todeta, että että pyrimme helpottamaan demokraattista osallistumista ja tuo tapahtuma, joka järjestetään ennen vuoden loppua, siinä ehdottomasti myös pyritään katsomaan tuota päätöslausumaa. Kiitos. Kysymyksiin. Joten missään tapauksessa helppoa ei ole löytää yhteisymmärrystä No, se siitä oikeastaan. Thank you, Sofi. Kiitos, Sofi. On valiokunnan jäsenillä? Tuomas, ole hyvä. Että keskustelisimme tästä. Olen hyvin kiitollinen näistä tiedoista, joita saimme. On selvää, että kullakin meistä on eri kanta. Jäsenvaltiot omaavat eri kantojamme meppeinä. Meillä on myös erilaisia Mistä olette se sopineet? Olette itse asiassa sopineet. Missä olette löytäneet yhteisymmärrystä Euroopan parlamentissa ja sitten neuvoston kanssa? Ja missä suurimmat ongelmat ovat teistä? Tärkeimmät kysymykset, jotka parlamentin neuvostoon ovat eri mieltä. Sofi? Well, No kyllähän niitä aika monta on jotta asia tulee ihan selväksi. Minä tietysti neuvottelen sen mandaatin pohjalta, joka täällä on hyväksytty. Ja tietysti minun tavoitteenani on ehdottomasti saada tähän äh, laaja enemmistö taakse. Kyseessä on arkaluontoinen kysymys, joka, voi mennä, joka ei voi mennä läpi pikku äh, marginaaleilla, vaan siinä pitää olla suuri enemmistö takana. Voin kertoa teille tietysti näistä yksityiskohdista, mutta se, mistä meidän tulee todellakin löytää yhteisymmärrys, ovat nämä yksityiskohdat. Eli se, mitä neuvosto haluaa sisällyttää tähän, jotta voidaan katsoa tätä selkeää vapaliikkumisen rajoitusta. Kysymys ei ole välttämättä suoraan pidätyksestä, mutta jos jotkut jäsenvaltiot, esimerkiksi Saksan kaltainen jäsenvaltio, jossa on alueellinen järjestelmä, vastaanotto-olosuhteissa ja tietysti sen pohjalta hallinnollisessa järjestelmässä on järkevää todeta, että ihmisten pitäisi jäädä tietylle alueelle. Mutta asia voitaisiin myös nähdä sellaisena, että jäsenvaltiolla olisi ikään kuin oikeus lukita ihmiset paikoilleen. Sanoa, että ei tässä kysymys ole pidettämisestä, vaan ihan vaan rajoitetaan tuota liikkuvuutta. Ihmiset määrätään olemaan tietyssä paikassa. Nämä ovat siis niitä kysymyksiä, jotka meidän täytyy ratkaista koska jäsenvaltiot eivät tee aivan selväksi sitä, miksi tällaista säännöstä tarvitaan, koska siellä sanotaan, että no, tässähän on kysymys vain siitä, että kodifioidaan lainsäädäntöä ja katsotaan sitä, mitä nyt jo tehdään. Mutta joko tässä tehdään jotain, joka on laitonta, tai sitten tehdään toiminta muuten väärin. Ja kun katsotaan tietoa, niin minusta meidän täytyy tehdä aivan selväksi se, että minkälaista tietoa ihmiset saavat. Ja meidän näkemyksemme on se, että mitä enemmän tietoa ihmiset saavat, sitä epätodennäköisempää on se, että heistä on hankaluuksia myöhemmin. Enkä ymmärrä neuvostolähestymistä lähestymistapaa, jossa sanotaan, että ei, ei tätä pitää rajoittaa. Ei haluta mitään luetteloa siitä tiedosta, mitä ihmisten pitäisi saada. Eli tässä on ihan toisenlainen ajattelutapa vallalla. Ja minä kyllä uskon, että me pääsemme loppujen lopuksi sopimukseen. Helppoa se ei tule olemaan, mutta parhaani teen jotta saadaan aikaiseksi niin paljon kuin tämä talo on pyytänyt. So, kiitos. Kiitos. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Tässä käsitellään taas tämän hetkistä tilannetta. Nyt unionin uudelleensijoittamisohjelma kyseessä. Kahdet neuvottelut on järjestetty tästä asiasta jo jokuun 13 ja tammikuun 17. päivä. Annan nyt puheenvuoron edustaja Björkille. Voitte lyhyesti esitellä tilanteen. Kiitos. Thank you very much. I will be, be... Kiitos ihan lyhyesti. Kiitokset varjoesittelijöille, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet tähän menettelyyn. Ensimmäinen kolmikanta käytiin Viron kaudella vuoden lopussa me kävimme siis nuo yleiset kannat siellä läpi ja sitten ensimmäinen sisältö kolmikantaneuvottelu Bulgarian kaudella on jo pidetty 17. tammikuuta. Ja kuten jo Sofiikin sanoi, on selvää, että eroja on riippaalaisesti. Ja myös minun mandaattini sitten on UNHCRn ja humanitaarisen toisinnon tekstiä lähellä uudelleen sijoittamisesta ja sitten taas neuvostossa tilanne on toinen. Eli meidän täytyy sitten keskustella näistä asioista paljon yksityiskohtaisemmin. Aloitimme tuo, aloitamme tuon toisen kolmikantaneuvottelun Bulgarian kaudella myös ja olemme puhuneet humanitaarisista pääsy maahanmuuttosyistä ja meidän täytyy jatkaa tästä eden, entisestään ja selvittää sitten tätä yhteislainsäätäjien kantaa. Ja sitten tuo hyväksyttävyyskriteeristö ja sitten hylkäämiskriteeristö. Eroja on todellakin toimielinten välillä neuvostossa ja parlamentissa erityisesti näistä hyväksymisperusteista. Meillä on siis eri menettelyt, uudelleen sijoittaminen ja humanitaarinen järjestely, eli meidän täytyy nyt sitten selventää, millä keinoin löydämme yhteisen kannan tähän asiaan. Mutta odottelen kyllä kolmatta kolmikantaa hyvin yhteistyö hengessä Bulgarian kaudella ja odottelen tietysti myös varjoesittelijöiden tukea tähän työhön. Ja korostaisin myös sitä, että komission täytyy myös saada aikaan se, sellaiset kompromissit, josta molempien kannat sitten voisivat hyötyä tässä menettelyssä. Uskon, että tämä on mahdollista. Unioni voi edetä kyllä globaalina toimijana tällaisena aikana, jolloin on oikein suuri paine siihen. Mielenkiintoinen asia. Minä pitäisin erittäin tervetulleena, jos kertoisitte meille enemmän yksityiskohtia. Okei, okay. can I try? Um, že tohle je zásadní téma. uusiksi, niin tämä on tärkeä asia ja me pitää keskustella sitä yksityiskohtaisesti. Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe ja ennen vaaleja tämä aihe tulemaan yhä enemmän. Ja presidentinvaaleissamme voittaja oli ehdokas, joka käytti tuota maahanmuuttokorttia kyllä voimakkaasti hyväkseen. Eli missä ovat suurimmat kysymykset ja olemat ongelmat, missä emme ole samaa mieltä neuvoston kanssa ja missä parlamentin sisällä ovat. Yeah. Kiitoksia. Perusteella toimiva. Pyrimme Euroopan, sama Euroopan unionin äh, sama käyttöön uudelleen sijoittamisessa koherentimman, johdonmukaisemman lähdön ja monia muitakin on olemassa. Voimme keskustella siitä yhdessä. Ja me varjot ehdottomasti keskustele myös siitä, minkälaisia kompromisseja voimme löytää. Mielestäni tämä on kuitenkin tärkeää. Se on... Interveld, halusitteko estää kysymyksen? Intolta keskustelua. Kansallisessa politiikassa Ja minä näkisin asian siten, että neuvoston kanta, mikä todella sitten toimii ja on tehokasta, eli tässä voi olla vähän realiteettiongelmia, mutta kuitenkin uskon, että me olemme useassa otteessa. Thank you very much. So we are not coming. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi viimeinen listalla tämän päivän osalta Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa edustaja Spinelli esitti mietitynsä 11. tammikuuta 227 tarkistusta on jätetty tähän valiokuntaotteeseen mietintöön. Nyt annan puheenvuoron edustaja Spinelli, jota voi kommentoida tarkistuksia ja mitä aiheita on ollut esillä tässä hyvin tärkeässä mietinnössä. Olkaa hyvä, edustaja Spinelli. Kiitän puheenjohtaja. Ensiksi kiitokset varjoesittelijöille todella myös niistä kaikista tarkistuksista, joita olemme tähän nyt saaneet. Niissä on merkittäviä kohtia kyllä todellakin Eritoten pidin siitä, että uusia myönteisiä elementtejä otettaisiin tähän, te- tähän tekstiin. Eritoten pidin siitä, että uusia myönteisiä elementtejä otettaisiin tähän, te- tähän tekstiin. Varmasti sitten jatkamme keskustelua rakentavassa hengessä. Uskon siihen kyllä. Ja minä uskoisin myös että on korostettava sitä, että parlamentin täytyy miettiä juuri sitä, millä tavalla verkkouutiset tai muut uutiset totuutta käsittelevät. Minä en usko, että on olemassa täysin yksi oikoista käsitystä siitä, mikä on totta ja mikä ei. Ei tässä mistään Delfin orakelista ole kyse, ei paperitiedotuksessa eikä myöskään sitten muissa tiedot, tiedotusvälineissä. On hyvin vaikea sitten saada selville siitä se, mikä on totuus. Ja jos ajattelen tuota orakkelimenettelyä, niin eikö se oikeastaan ole mahdollista ainoastaan tyrannioissa ja diktatuureissa? se ei kuulu meidän poliittiseen perinteeseemme. Ja ajattelen nyt sitten tätä meidän taloamme, jonka tehtävänä on nimenomaan nyt sitten torjua sitä, että tiedontusvälineiden riippumattomuus kärsisi, erityisesti tällaisina kriisin aikoina muutenkin. Korostaisin sitä, että tiedotusvälineen maailma on neljäs vallan käyttäjä ja sen todella pitää pysyä riippumattomana. Tämän neljännen vallan toimijan tehtävä on nimenomaan esittää kriittisiä näkemyksiä ja arvostella ja esittää uutta tietoa ja ylipäätään tietoa. Ja kyse on nimenomaan nyt hallittujen mahdollisuudesta ja tai, tällaisen taiteen tekemiseen. Tästä tulee kyllä sitten hirvittävän paljon ongelmia, kun me pääsemme näihin valeuutisiin. Niitähän on sitten käsitelty tässä tekstissä ja tarkistuksia on aika lailla tähän tullut. Ja minä olen sen tässä libevaliokunnassa usean otteeseen esittänytkin. Ja minä olen sitä mieltä, että tällaisten väärien ajatusten esittäminen ei ole mikään uusi asia sinänsä itse asiana tai käsitteenä. Täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten niitä torjutaan sosiaalisissa verkostoissa. Esimerkiksi jos ajattelemme näitä joukkotuho-uutisia, joita olemme viime viikollakin saaneet, ja jos ajattelemme erilaisia sota-uutisia, joita me olemme saaneet vaikka Yhdysvaltain suunnasta viime aikoina, tällä vuosituhannella, niin kaikki ne ovat saaneet sitten valtavat määrät uutistilaa, mutta joitain tiettyjä uutiskohtia on sitten taas jätetty täysin pimentoon. Eli tarkistuksia on tähän tehty, osan olen sitten hyväksynytkin. Minä tahtoisin, että tämä teksti erityisesti keskittäisi huomiota varsinaiseen otsikon tavoitteeseen ja kohteeseen, eli median monimuotoisuuteen, emmekä ryhtyisi tässä nyt sitten puhumaan muista rajat ylittävistä transversaalisista kysymyksistä, jotka sinänsä eivät liity tämän otsikon rajaamaan aiheeseen vaikkapa terrorismin vastaisuuteen ja niin poispäin. Ja sitten täytyy muistaa tuo oikeus, perusoikeusasiakirja ja eurooppalainen oikeusvaltio ja demokratiamekanismi. Ja sitten myös täytyy kiinnittää huomiota vainottuihin toimittajiin, jotka ikään kuin itse itseään sitten ryhtyvät rajoittamaan ja sensuroimaan, kun eivät uskalla ilmoittaa, mistä ovat, mitä haluavat kirjoittaa. Ja sitten on myös tuo lähdeongelma ja lähdesuojaongelma myös. Eli nyt täytyy sitten etsiä täsmälliset kannat myös näihin asioihin. Ja sitten täytyy kiinnittää huomiota myös tekstissä esitettyihin, tekstiin esitettyihin tarkistuksiin siitä, miten rajoitetaan ilmaisun vapautta. Tähän, tässä täytyy nähdä myös sitten verkon puolueettomuus, joka on myös joutunut uhatuksi Yhdysvaltain päätöksin ja sitten myös nuo eri koodauspäätökset, joita on tehty. Eli meidän täytyy nyt kyllä pyrkiä siihen, että me saisimme kansalaiset myös lukutaitoisiksi tässä verkkomaailmassa. Ja myös julkisten viranomaisten täytyisi ymmärtää tämä ja myös muistaa korostaa jatkuvasti ö, riippumattomuutta ja välttää tällaista poliittista tai muuta painostusta. Sitten kiinnittäisin huomiota myös tuohon pilkkalainsäädäntöön ja, ja Tätä täytyisi uudistaa, jotta sitten voitaisiin välttää sellaisia tilanteita, että vaiennetaan tiedotusvälineitä. Meidän täytyy korjata lainsäädäntöä, muun muassa rikosoikeuslainsäädäntöä tässä asiassa. Ja sitten tällaiset, tuollaiset käytännössä säännöt tarvitsisimme vihapuheelle verkossa komissiohan on 2016 keväällä tällaiset suuntaviivat julkaissut ja olen varma siitä, että tekstissä on suunnattomia puutteita kylläkin, koska yritykset saavat tässä aika lailla vapaat kädet, jos ajatellaan vaikkapa YouTubea. Komissio on mielestäni liikaa kuunnellut esimerkiksi YouTuben edustajia, painostajia sitten laatiessaan tätä tekstiä kiitokset varjoesittelijöille tähän loppuun oikein merkittävästi. Olemme tässä nyt sitten päässeet eteenpäin ja minä lähetän teille tästä taas uusi. Kiitos Barbara. Ensimmäisenä varjoesittelijät edustaja Milo. 27 e En halua suka vähätellä niiden tarkistusten merkitystä, joita olen esittänyt, mutta aion nyt keskittyä joihinkin niistä, mm, jotka itse asiassa ovat niiden perusteluiden vastaisia, joita esittelijä esitti. Mehän elämme yhteiskunnassa, joka on arvopohjainen yhteiskunta. Minä uskon oikeusvaltioperiaatteeseen. Me elämme sellaisessa valtiossa, jossa demokratia kunnianloukkauskysymystä, öö, niin siinä on tällainen lainsäädäntöristiriita ja se on katettu tässä. Kansalaisena tietysti meillä on oikeus myös saada tietoa käyttöömme. Meillä on myös oikeus integriteettiin. Ja se merkitsee sitä, että yksikään lehtimies riippumatta ihmisten kunniaa. Hyvin usein käyttäen esimerkiksi öö, erittäin vahvaa arsenaalia jossa on paljon seuraajia ja tämä todella vaikuttaa ihmisten integriteettiin ja maineeseen. Täytyy pohjautua arvoihin ja periaatteisiin. Tietysti on olemassa eri versioita totuudesta, jotka voivat olla samanaikaisestikin olemassa. Sen ei kuitenkaan tulisi merkitä sitä, että jonkun tulisi ennalta pyrkiä vahingoittamaan toista ihmistä käyttämällä. Ja he haluavat myöskin elää tulevaisuudessa. Minä tulen Etelä-Euroopan maasta, jossa kunni on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Ja voin hyväksyä sen, että kyseessä on ehkä tällainen toissijaisuuteen liittyvä kysymys ja ehkä Pohjois-Euroopassa mm, Luonnollisesti meillä on hyviä lehtimiehiä, huonoja sellaisia, sellaisia, jotka työskentelevät vilpittömällä mielellä ja niitä, jotka ovat ammattilaisia, <clears throat> Sitten meillä on niitä, jotka on äh, no, nostettu jalustalle jostain, siitä tulisi olla vastuussa tilanteesta. Eli tästä syystä en yksinkertaisesti voi hyväksyä sitä, kun kysymys on tästä ö, äh, lakiristiriidasta, kun puhutaan kunnianloukkausrikoksesta. Meidän täytyy ymmärtää, että vetääkseni nimeni ja perheeni lokaan, niin minusta tuon lehtimiehen tulisi olla silloin vastuussa tästä tekemisestään. Jos joku vaikka huutelisi minulle syytöksiä kadulla, niin että kaikki tällaiset periaatteet ovat tasa-arvoisia. Kaikki kansalaiset ovat tasa-arvoisessa asemassa lain suhteen. Onpa kysymys presidentistä tai siivoojasta tai kokista, ihan sama kenestä. Ja nyt olen jo päättämässä. Haluaisin puhua vielä, hyväksytään kaikki. Ja meidän täytyy jokapäiväisessä me noudattaa tiettyjä sääntöjä, kun puhutaan sellaista kommenteista, jota tehdään internetympäristössä, vaikkapa syystä, mistä syystä on miehitetty Irak tai mikä hyvänsä ei väärää tietoa saisi levittää siinä merkityksessä, että haluaa vesittää yhteiskunnan toimivuuden. Tämänkaltainen äh, tilanne ei saisi tulla kyseeseen. Käsittääkseni voi. Minusta meidän täytyy pyrkiä siihen, että rakennamme paremman yhteiskunnan. Ja nämä ilmiantajat ovat tärkeässä roolissa, kun pyritään varmistamaan, että näin voi todella tapahtua. Niillä on erittäin tärkeä rooli tässä suhteessa. Eli osakseen. Jos tiedetään, että henkilö välittää tällaista tietoa tahalleen, joka on vale, niin minun mielestäni ei tulisi olla mahdollista se, että tuo henkilö voi hyödyntää ilmiantajan asemaa. Valheita häntä ei tulisi suojata näiden sääntöjen puitteissa, joiden tulisi soveltua niihin, jotka tekevät hyviä asioita. Se kerta kaikkiaan merkitsemään sitä, että tuota järjestelmää hyväksi käytetään. Eli olen ihan samaa mieltä, että meillä tulisi olla sellaisia säännöksiä, jotka suojelevat ilmiantajia tämänkaltaisesta asemasta. Siksi minun mielestäni nämä ovat vain muutama kohta, johon haluaisin kiinnittää teidän huomionne. Ja tässä on useita eri tarkistuksia, joihin haluaisin puuttua, mutta halusin nimenomaan ottaa tässä nyt esille nämä erittäin tärkeät sellaiset. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Katarina. Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää edustaja Spinelliä tehdystä työstä. Hän on tehnyt hyvin paljon työtä tähän asti, varmasti lisätyötä vielä tulossa. Me, hänelle ja meille varmasti yhdessä kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Tässä on paljon erilaisia aspekteja tässä mietinnössä. Osa niistä on toisen täydentäviä osa heijastelee monimutkaisia kantoja, jotka osittain poikkeavat toisistaan. Ja tämän päivän Keskusteleva mietintö on hyvin arkaluontoinen, sillä se keskittyy aiheeseen, josta olemme puhuneet useasti valiokunnassa muista syistä, eli tarpeesta tasapainottaa ilmaisun vapautta, ihmisarvoisuutta ja toisaalta turvallisuusaspekteja lisäksi. Ei pitäisi unohtaa, että tarkat tiedot ovat vapauden tärkein takaaja tarkistusten aiheet, joita käsitellään nyt tarkkaan. No niitä on useita erilaisia henkilökohtaisesti. Arvostan kovasti sitä, että tarjouksia tuli liittyen media-alan keskittymiseen, kilpailun avoimuus toisaalta ja mitä tulee omistajuussuhteisiin tiedotusvälineen alalla. Ja toisaalta pitää vähentää riippuvuutta mainonnasta ja parantaa toimittajien työsuhteita ja lisätä sukupuolten tasa-arvoa myös. Tämä viimeisimmän kysymyksen yritin myös auttaa sinä omilla tarkistuksillani, joiden tavoitteena on myös suojella väärinkäytösten paljastajia. Tutkivien toimittajien työ on usein tarpeen, miten pitää varmistaa, että kun on oikeudelliset kehykset kaavat sen, että voimme kunnolla suojata ja turvata heidän toimintaansa. Vähemmistöjen suojelu on myös tärkeää tässä viittaan. Kyber ja esim. kostopornoilmiöihin. Nämä ovat aiheet, jotka pitää huomioida kunnalla alalla jotta haitallinen verkko, sieltä voidaan poistamaan nopeasti. Ja sitten valeuutiset ja vihapuheyllyttäminen vihatekoihin ja terroristipropagandaverkossa ovat myös hyvin aikautisia kysymyksiä ja monimutkaisia asioita, mutta minusta me kaikki niiden osalta kyllä suhtaudumme vakavasti ja Yksityisten toimien, kuten Facebookin, Twitterin rooli on tärkeä. Meidän pitää tarkastella, josko voimme poistaa tästä sisällöt nopeasti. Sitten pitää olla myös selvät suuntaviivat, jotka voidaan helposti panna täytäntöön, kun on yksityisiä toimijoita, jotta voi varmistaa, että tämä tapahtuu. Yksityiset toimijathan, heidän pitää arvioida nuo aineistot ja poistaa näistä tarvittaessa tuo sisältö. Kaikkihan tiedämme, että radikalisoituminen tapahtuu myös äh, medioiden kautta. Kyllä, meillä on velvollisuus kunnioittaa ilmaisuvapautta, mutta toisaalta meidän pitää laittaa suojatoimia näiden toimien myötä. On muitakin näkökulmia, jotka ovat monimutkaisia. Mainitsin sen yhden, joka on otettu jo esille, muun muassa kunnianloukkaus. No, kaikkia meidän pitää tässä kohtaa toimia hyvin varovasti. Pidän hyvänä, että no siis toivon, että sillä ainahan meidän pitää huomioida nämä kaksi aspektia. Ilmaisun vapaus, joka on tärkeä asia, on tärkeä demokratioissa, mutta sitten toisaalta pitää huomioida myös se, että pitää suojella kansalaisten elämää sillä usein. Joten uskon vakaasti, että koulutustoimiakin tarvitaan, jos ajatellaan verkkomedioiden käyttöä toivottavasti voimme antaa suuntaviivoja myös näillä osa-alueilla tämän tasapainon. Kiitos. Grazie, Katarina. Kiitos. Sitten edustaja Jurek, ECR-varjoistelija. Kiitokset. Kiitoksia. Meidän tulee katsoa kaikkea sitä julkista keskustelua, mihin se pohjautuu. Siellä <clears throat> sekin kuuluu valtion vastuualueelle. Ja minun mielestäni tämä on hyvin validi näkökulma. Kun katsotaan sitten näitä kompromisseja, niin valitan sitä, että niissä valtioissa, jotka ovat joutuneet kokemaan totalitarismin, esimerkiksi Ranskassa on ollut miehitys viiden vuoden ajan – ja sitten tuon miehityksen jälkeen on täytynyt tehdä erittäin tärkeitä päätöksiä. Tänä päivänä emme ole samankaltaisessa tilanteessa, emme yhtä vakavassa ainakaan. Siitä huolimatta meidän täytyy joka tapauksessa toimia sen osan puolesta, joka syritti, jota suhteen tilanne on kehittynyt. Totalitaarinen hallinto on pyrkinyt äh, murtamaan tietyn osan väestöstä ja tänä päivänä äh, Lähi-idässä meidän täytyy ottaa huomioon nimenomaan tämä ilmiö ja meidän täytyy käydä kes, että voidaan menetellä toisin. Ja me aiomme käsitellä näitä kysymyksiä omissa tarkistuksissamme ja haluamme, että nämä tarkistukset otetaan huomioon. Toiseksi, kysymys, joka koskee sensuuria. Tässäkin suhteessa olemme asiaa käsitelleet ja tietty osa julkisen mielipiteeseen ja kansalaisiin. Ja tämä todella toimii meidän perusperiaatteidemme vastaisesti. Esimerkiksi jos muistellaan vaikkapa Vietnamin sotaa. Tuota sotaa käytiin hyvin pitkälti televisioruutujen äärellä. Valokuvien oikeus totuuteen. Ja jos meidän on tarkoitus käydä julkista keskustelua, niin silloin meidän täytyy aina pyrkiä löytämään todellisuus ja totuus. Meidän täytyy vedota etiikkaan ja täytyy vedota moraalisen tunteeseemme. Emme saa eri elementit ja tarkistuksemmekin pyrkivät tähän suuntaan. Vielä yksi kysymys. <clears throat> Edustaja Leilo